tietoja. Varmaan muistatte nämä kaksi ehdotusta, joita komissio esitteli maaliskuussa 2009. Tämä liittyy Haagin ohjelmaan, mutta myöskin muutoksiin, joita tapahtui, kun Schengen sopimus otettiin mukaan EUn puitteisiin ja myöskin institutionaalisia suhteita pitäisi paremmin heijastella. Ja tässä on toimit, tehty nyt päätöksiä ensimmäisen pilarin ja myöskin kolmannen pilarin pohjalta. Lokakuussa 2009 parlamentti hylkäsi nämä kaksi ehdotusta ja pyysi, että tästä tehtäisiin päätös yhteismenettelyssä. Ja varapuheenjohtaja Baho totesi, että odottelemme sitä, että Lissabonin sopimus astuu voimaan ja analysoimme sitten, kuinka pitkälti Euroopan parlamentti voi olla mukana tässä hyväksymismenettelyssä. Ja Tsekin ja Ruotsin puheenjohtajakausilla sitten odoteltiin, että Lissabonin sopimus astui voimaan ennen kuin asiassa edettiin. No Lissabonin sopimus astui sitten voimaan ja kolmannen pilarin ehdotuksesta tuli turha. Ja ensimmäisen pilarin ehdotuksesta komissio totesi, että artikla 74 olisi oikea oikeusperusta, mutta sitä pitäisi edelleen analysoida ja analyysi tehtiin sitten vuonna 2010 ja komissio sitten 16. marraskuuta hyväksyi uudistetun ehdotuksen, jossa otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen voimaanastuminen, mutta myöskin otettiin huomioon kannat, joita jäsenvaltiot olivat siihen mennessä esittäneet. Suurin vastalause liittyi tämänhetkisen mekanismin parantamiseen viime vuosina Schengenin arviointityöryhmässä – Moneen kertaan yritettiin tehdä tästä mekanismista tehokkaampi, ja ehdotuksessa otetaan nyt nämäkin seikat huomioon. Sitten tavoitteena on ylläpitää jäsenvaltioiden välistä luottamusta, jossa sovelletaan Schengen-säännöstöä. Ja komissio halusi tehdä mekanismista tehokkaamman valtavirtaistamalla ohjelmaa. Siinä on monimuotisia ohjelmia, vuosiohjelmia ja riskiarviointeja, vähennetään asiantuntijoiden määrää. Ja komissio myöskin haluaa selkeää raportointia, selkeitä määräaikoja ja rakenteita näiden suositusten osalta. Ja yksi tärkeimpiä kohtia myöskin teidän kannaltanne on se, että on riittävästi avoimuutta parlamentin suuntaan. No sitten oikeusperustasta. Mainitsin jo, että vuonna 2009 ehdotus pohjautui sopimuksen artiklaille 66 ja 74 olisi ollut sitten sen seuraaja, mutta me pohdimme tarkkaan ja katsoimme, että ehkä artikla 74 on liian rajoitettu. Artiklassa 74 puhutaan yhteistyöstä komission ja jäsenvaltioiden välillä, mutta ehdotuksessa on mukana myöskin virastoja, Eli se menee jo hiukan pidemmälle ja se liittyy säännöstön oikeaan soveltamiseen ja ehdotuksessa on myöskin yllätysvierailuja. Ja katsoimme, että nämä yllätysvierailut ehkä menevät tämän hallinnollisen yhteistyön tulkinnan ulkopuolelle. Ja artiklassa 74 puhuttiin vain parlamentin kuulemisesta. Eli tämä uusi oikeusperusta herätti kysymyksiä, mitä nyt tehdään. Me luomme mekanismin, jotta voimme tarkistaa, että oikealla tavalla sovelletaan säännöstöä, joka mahdollistaa sen, että olisi alue, jolla ei ole sisätarkistuksia. Ja mitä arvioimme on se, että on oikein sovelletuttu näitä lisätoimia, joiden myötä voimme ylläpitää tätä aluetta ilman sisärajatarkistuksia. Eli tässä ei muuteta lainsäädäntöä sisällön puolesta, Esimerkiksi me emme muuta Schengenin rajasäännöstöä, mutta nyt meillä on mekanismi, joka mahdollistaa sen, että voimme ylläpitää aluetta ilman sisäisiä rajatarkastuksia ja artiklassa 77 tavoitteena on varmistaa, ettei ole henkilötarkastuksia kansallisuudesta riippumatta, kun he ylittävät sisärajoja. Ja artikla 77 myöskin sanotaan, että parlamentti ja neuvosto toimivat tavanomaisen lainsäädäntöjärjestyksen mukaisesti ja hyväksyvät menettelyitä, jotka liittyvät siihen, että ei ole tarkistuksia henkilöiden osalta, kun he ylittävät sisärajoja. Seurauksena on, että ehdotus voidaan hyväksyä yhteispäätösmenettelyssä. Ja toinen kysymys liittyy siihen, että me sovella artikla 70. Tämä on uusi artikla, joka otettiin mukaan Lissabonin sopimuksen myötä ja siinä arvioidaan sisä- ja oikeuspolitiikkaa. Mutta komissio kuitenkin katsoi, että säännöstön pohjalta mekanismi, niin kuin se oli kuvattu, eli että tarkistellaan soveltamista, ei voi pohjautua säännölle, jossa puhutaan vain yhteistyöstä. Ja sitten artikla 70 toteaa, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit saavat vain tiedon tästä asiasta. Ja me katsoimme, että Lissabonin sopimuksen laatijat, jotka antoivat parlamentille täysimittaisen lainsäädäntöjen roolin sisä- ja oikeusasioissa, eli Lissabonin sopimuksen tarkoituksena ei ollut antaa parlamentilla heikkoa roolia, kun määritellään mekanismia, jolla arvioidaan Schengen-säännöstön oikea soveltamista. Tällä on se seuraus, mitä kutsutaan vaihtelevaksi geometriaksi, että mekanismia voidaan soveltaa ainoastaan sen jälkeen, kun sisäiset rajatarkastukset on kummattu. Eli tämä ei ole mekanismi, jolla arvioidaan jäsenvaltioita, mitä tulee sisätarkastusten poistamiseen. Myöskin on olemassa mahdollisuus, että mikäli neuvosto haluaa, samaa mekanismia voidaan käyttää myöskin kun arvioidaan sisärajatarkistusten poistoa, mutta ainoastaan sen jälkeen, kun säännöstö on astunut voimaan. Eli tässä ei ole mitään päällekkäisyyttä esimerkiksi Bulgarian ja Romanian päätösten osalta ja niiden liittymisen osalta Schengenin alueen ja seurauksena on se, että Irlanti ja yhdistynyt kuningaskunta eivät ole mukana arvioinnissa, kun arvioidaan tätä mekanismia. Sitten, kuten mainitsin, uudessa mekanismissa heilastuu instituutioiden väliset suhteet, eli komissio ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä. Eli kyseessä ei ole pelkästään komissio, vaan myöskin jäsenvaltiot ovat täysimittaisesti tässä työssä mukana, koska tässä halutaan ylläpitää niiden keskinäistä luottamusta. Ja ne ovat mukana myöskin komitologiamenettelyssä. Ja sitten parlamentin rooli. Sen lisäksi, että olette mukana yhteispäätösmenettelyssä, Euroopan parlamentti saa suosituksia arvioinnista, ja jos on vakavia puutteita, Euroopan parlamentti saa tietoa sama kuin neuvosto, ja lopuksi sitten vuosikertomus julkistetaan ja toimitetaan parlamenttiin. Sitten mekanismin laajuus toimiala liittyen Schengen-säännöstöön. Jos on jo mekanismi, kuten käsiasedirektiivi, jota valvotaan erikseen, sitä pitää välttää, jotta ei tule päällekkäistä työtä Yksi tärkeitä kohtia on se, että noudatetaan perusoikeuksia ja sitä tulee tarkistella, kun säännöstöä sovelletaan arvioinnissa. On käyntejä mukana ja myöskin kyselykaavakkeita liittyen aiheisiin, joita arvioidaan. Ja siinä on sovittuja vierailuja ja yllätysvierailuja. Ja näinhän oli sovittu jo Haagin ohjelman yhteydessä. Se, että luodaan monivuotisia ohjelmia, eli jokainen jäsenvaltio arvioidaan ainakin kerran viidessä vuodessa. Frontex tekee riskianalyysejä, jotta voimme käyttää heidän asiantuntijuuttaan ulkorajojen valvonnan yhteydessä. Ja riskianalyysin ja moni, pohjalta luodaan vuosittainen ohjelma, ja ohjelmassa on sitten sitten maakäyntejä, mutta siellä on myöskin aluekohtaisia ja aihekohtaisia visittejä. Tarkoituksena on luoda myöskin asiantuntijaryhmä. Jäsenvaltiot nimevät asiantuntijansa, jotka ovat mukana näis, näillä käynneillä, ja he varmistavat, että heillä on riittävää asiantuntemusta. Sitten komissio valitsee asiantuntijatiimit yhdessä asiantuntijoiden kanssa jäsenvaltioista ja Frontexista, Europolista ja Eurojustista. Ja sitten vierailuja voidaan suorittaa paikan päällä. Ja tärkeää on myöskin se, että vähennetään asiantuntijoiden määrää kahdeksan sovituilla käynneillä ja kuusi yllätyskäynneillä, jotta olisi todellakin tehokas tiimi käytössä. Kaksi johtaja, johtavaa asiantuntijaa jäsenvaltiosta ja komissiosta ovat tiimin johtajia. Ja uusi osa liittyy mahdollisuuteen tehdä pistotarkastuksia sisärajoilla. Ja silloin komission viranomaiset olisivat ainoastaan mukana, koska komissio katsoi, että tällaisissa tapauksissa kyse ei ole jäsenvaltion sisäisestä turvallisuudesta, vaan EU-kansalaisista, jotka katsovat, että vapaa liikkuvuus Schengen-alueella ei sisällä tarkistuksia. Se on yksi suurimpia saavutuksia ja vielä saamme valituksia siitä, että sisärajoilla on tarkistuksia. Eli pitäisi olla mahdollisuus tehdä pistotarkastuksia sisärajoilla, jotta voidaan varmistaa, että tarkistuksia ei tehdä. Sitten artikla 13, joka liittyy arviointiraportteihin. Ne laaditaan paikan päällä, eli komission jäsenvaltiot ovat niissä mukana. Ja sitten raportti tehdään ja se toimitetaan jäsenvaltioihin, jotta siellä voidaan esittää kysymyksiä. Ja jos on tarve, niin jäsenvaltio voi myöskin sitten tehdä arvion raportista. Ja suosituksia toimitetaan Euroopan parlamenttiin ja jäsenvaltion on toimitettava toimintasuunnitelma, jossa on selkeä aikataulu ja toimet, jotka pannaan täytäntöön heikkouksien poistamiseksi. Näillä käynnillä varmistetaan, onko jäsenvaltio pannut täytäntöön kaikkia suosituksia. Ja jos vakavia puutteita esiintyy, komissio raportoi niistä neuvostolle ja Euroopan parlamentille mahdollisimman nopeasti. Ja tällä hetkellä on viitattu vielä komitologiaan vanhaan, jos nyt voi sanoa, vuodelta 1999, mutta se tietysti korvataan viittauksella artiklan 291 sopimuksesta. Ja artiklat 17 ja 18 ovat avoimuuteen liittyvät artiklat, eli suositusten toimittaminen parlamenttiin ja vuosikertomus arvioinnista, joita on tehty, ja johtopäätökset, joita kustakin arvioinnista on tehty. Ja viimeiset artiklat heijastelevat sitä, että mekanismia sovelletaan ainoastaan arviointeihin sen jälkeen, kun sisärajatarkistukset on poistettu, mutta myöskin sitä voidaan käyttää arviointeihin ennen kuin sisärajatarkistukset on poistettu. Eli tässä on nyt lyhyt katsaus näihin asioihin. Kiitos. Thank you, Mrs. Moshammer. Kiitokset teille, Rova Mosamer. Ja seuraavaksi kuulemme esittelijämme herra Carlos Kueljua ennen kuin avaan sitten keskustelun muille jäsenille. Herra Kuelju, esittelijänä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin puheenjohtaja. Ensinnäkin täytyy kiittää Euroopan komissiota. Euroopan parlamentti 19. lokakuuta 2009 seurasi neuvoani suositustani ja hylkäsi komission aloitteen, koska arviointimalli ei ollut kaikista paras. Ja koska Euroopan parlamentilla ei ollut tässä yhteispäätösmenettelyä. Oikeusperustaa muutettiin ja komissio esittää nyt ehdotuksen, jossa on mukana jo uusi oikeusperusta, joka mahdollistaa Euroopan parlamentille yhteispäätösmenettelyn. Haluaisin kiittää komissiota tästä aloitteesta. Komissio vastaa tällä tavalla parlamentin pyyntöihin ja tämä vastaa myös Cecilia Malmströmin esittämään sitoumukseen meidän suuntamme. Tässä tärkeimmät asiat jo selitettiinkin. Minkälaista arviointimekanismia komissio ehdottaa? Tässä on metodologia, joka perustuu tutkimuksiin ja paikan päällä tehtyihin vierailuihin. Ja nämä vierailut voivat olla ennalta ilmoitettuja tai yllätysvierailuja. Mukana on viisivuotissuunnitelma. Ajattelen sitä, että jo tästä viiden vuoden päähän kaikki ne maat, jotka ovat Schengenissä mukana, olisi arvioitu. Ja mukana on myös yhteensovittaminen Frontexin työn kanssa – Euroopan unionilla on virasto, jolla on Fronteximainen mandaatti ja näin ollen on aivan järkevää, että tätä virastoa myös hyödynnetään parhaalla mahdollisella tasolla tavalla tässä uudessa järjestelmässä, arviointijärjestelmässä. Aivan epäilemättä. Tässä on myös asioita, jotka vielä kaipaavat hieman pohdintaa ja aiheuttavat hämmennästä. Ensin, hämmennästä. ensinnäkin se, että komissio korostaa sitä, että tehdään ero arviointijärjestelmän välillä, joka siis liittyy jo Schengenissä oleviin jäsenvaltioihin, ja toisaalta arviointijärjestelmä otetaan esille sitten niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole Schengenissä. Menneisyydessä minä jo kritisoin tätä. Tässä ei pitäisi olla kahta erilaista mittatikkua. Me vaadimme hakijavaltiolta tiettyjen kriteerien täyttämistä ja näiden kriteerien täytyy olla sellaisia, mitä vaadimme myös niiltä, jotka ovat jo Schengenissä. Artikla 20. Komissio avaa mahdollisuuden sille, että neuvosto voi soveltaa uutta mekanismia hakevaltioiden osalta. Jos on välttämätöntä, niin tässä voidaan tehdä neuvoston päätös. No miksi ei sellaista päätöstä, jossa myös parlamentti olisi mukana, koska tämähän on yhteispäätösmenettely. Olenkin iloinen siitä, mitä komissio on todennut tässä Euroopan parlamentin tiedonsaantimahdollisuuksista ja tähän liittyvistä säännöistä. Artikla 13 siinä sanotaan, että ei pelkästään neuvosto, NATOa, vaan myös Euroopan parlamenttia täytyy informoida, jos tarkastuskäynnillä huomattiin vakavia ongelmia, jotka voivat vaikuttaa Schengen-alueeseen. Ja artikla 17 tässä puhutaan niistä suosituksista, joita komissio antaa tarkastusmatkoilla tehtyjen löydösten pohjalta. Me emme ymmärrä, minkä vuoksi neuvosto niin vastatahto, vastentahtoisesti haluaa antaa Euroopan parlamentille pääsyn Schengenin tarkistuskertomukseen Bulgarian ja Romanian osalta. Tässä komission aloitteessa sanotaan, että Euroopan parlamentilla tulevaisuudessa olisi näiden raporttien saatavuus, saamismahdollisuus. Ja ei voida ymmärtää sitä, minkä vuoksi neuvosto niin vastaan tässä hangoittelee. Sitten Frontex ja sen hyödyntäminen tällä alalla. Tästähän jo puhuinkin. Tämä erikoistilanne pakottaa meidät pohtimaan sitä, missä määrin Frontexia käytetään. Meidän täytyy hyödyntää sen kokemuksia. Kysymys on myös resurssien hyödyntämisestä. Onko Frontexilla tällä hetkellä esimerkiksi riittävästi henkilöstöä, jotta se voi toteuttaa tällaisia arviointikäyntejä? Lopuksi puheenjohtaja vielä tässä todetaan, että artiklassa 12 komissio on suunnitellut henkilöiden vapaan liikkuvuuden tarkastusjärjestelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että komission mielestä täytyy arvioida sitä, Sovelletaanko tätä henkilöiden vapaata liikkuvuussäännöstöä asianmukaisesti? Artikla 21 Schengenin sopimuksen mukaisesti saattaa olla oikeudellisia epäilyksiä siitä, sopiko tämä väline tähän juridiseen välineeseen, mutta haluaisin esittää komissiolle kysymyksen nyt siitä, minkä vuoksi komissio on sitä mieltä, että vain tässä arvioinnissa – ja nimenomaan vain tässä tämän arvioinnin tekevät komission virkamiehet ilman minkäänlaista jäsenvaltioiden asiantuntijoiden osallistumista. Se, miten Schengenin arviointijärjestelmän näen, niin tämä on kompromissimalli. Tässä ovat mukana eurooppalaiset instituutiot, koska me haluamme eurooppalaista arviointijärjestelmää, mutta mukana täytyy myös olla jäsenvaltioiden asiantuntijat, koska me haluamme, että tässä on keskinäistä luottamusta. Schengenin osalta ei ole luottamusta, eikä se ole turvallinen, jos ei jäsenvaltioiden, asiantuntijoiden ja instituutioiden välillä ole luottamusta asian suhteen. Tämä olisi varmistettava koko tämän mekanismin osalta. Kiitos. Gracias, señor. Kiitokset, herra Kuoju. Ja sitten avaan keskustelun valiokunnan jäsenille. Herra Busutil, ensimmäisenä. Yes, thank you, Mr. Chairman, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Karlokselle hänen esityksestään esittelijänä Frontex-asiassa. Haluaisin selvennystä Frontexin rooliin. Olemmehan prosessissa, missä tarkastelemme tämän viraston perustamisasetusta ja siksi on myös tarkasteltava tämän viraston roolia, kun arvioidaan Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista. Frontexin roolia ymmärtääkseni paremmin. Sen rooli rajoittuu siihen, että annetaan riskianalyysi, jonka pohjalta muut toimijat sitten voivat toimia mukaan lukien nämä paikan päällä tapahtuvat vierailut. Haluaisin tietää, harkitseeko komissio Frontexille lisäroolia arvioinnissa niin, että tämä arviointi suoritettaisiin heidän taholtaan. Jos näin on, niin sitä tulisi harkita vielä Frontexin mandaatin yhteydessä ja nyt tässä Frontex-asiassa, jota me tällä hetkellä käsittelemme kuten herra Koelio juuri sanoi, tarvitaan lisäresursseja Frontexiin, jos se sitoutuu syvemmin näin tärkeään työhön, kuten se, että arvioidaan jäsenvaltioiden kykyä suojella ulkorajojaan sopimusvelvoitteidensa mukaisesti Schengenin säännöstössä. Haluaisin saada selkeä selkeitä vastauksia tämän komissiolta. Kiitos. Kiitoksia, herra Ensiu, seuraavaksi. Domnule președinte, <clears throat> apreciez și eu acest... Kiitoksia. Mielestäni tämä komission ehdotus on hyvä, koska me tarvitsemme Schengen-säännöstön arviointia – ja haluaisin myöskin kiittää Koejoa hänen hyvin selkeästä esityksestään. Ja tähän olemme jo tottuneet. Ja häntähän kutsutaan jo täällä keskenämme herra Schengeniksi. No nyt haluaisin sanoa, että tässä vaiheessa voitaisiin todeta, että on kaksinaisia standardeja, mitä tulee Schengen-säännöstön arviointiin Euroopan unionissa. Yhtäältä maat, jotka ovat jo siinä mukana, ja toisaalta ehdokasmaat. Jäsenvaltiot, jotka eivät enää ole tässä valvonnan alaisena, voivat kuitenkin joutua tiettyihin ongelmiin ulko- ja sisärajavalvonnan suhteen, mutta on myöskin ehdokas jäsenvaltioita, kuten Romania. Ja vaikka se täysimittaisesti noudattaa schengen säännöstöä se ei kuitenkaan ole päässyt mukaan tälle alueelle. Eli mielestäni meillä on nyt kaksinaiset standardit käytössä. Haluaisin kysyä komissiolta, eikö se tästä näkökulmasta katso, että asetusehdotus Vaikkakin on nyt selkeitä parannuksia, siinä on edelleen näitä kahden, kaksinaisia sanadeja jo mukana olevien jäsenvaltioiden ehdokasmaiden välillä. Arviointisäännöstö ei ole yhteinen, eli tämä johtaa syrjintää esimerkiksi Romaniaa kohti, ja tämä on myöskin tulevaisuudessa mahdollista. Rova Ladford. Thank you very much, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä, että Carlos Koljo jälleen kerran toimi maineensa mukaisesti kyvykkäänä herra Schengeninä. Olen hyvin kiitollinen hänen läpikotaisuudestaan ja hänen arviointikykynsä luotettavuudesta. Siksi minulla on vain pieni luettelo kohtia, olen samaa mieltä hänen kanssaan, että on hyvin vaikea tulla vakuuttuneeksi siitä, että on oikeutus eh, liittymistä edeltävien ja liittymisen jälkeen suoritettujen arviointien välillä, koska eihän voi kunnolla arvioida täytäntöönpanoa Schengenin säännöstössä, jos ei ole tietoinen heikkouksista ennen kuin liittyy Schengeniin. Ja tämä, tästä pääsenkin toiseen kommenttiini, vaikka hyväksyisi, tai jos hyväksyttäisiin perustelu näiden kahden erotta, erottelulle, se, että parlamentti on kumppani liittymisen jälkeisessä arvioinnissa, mutta joka ei ole saanut asiakirjoja, kuten nyt saamme tietää tähän ehdokasarviointivaiheeseen, niin silloin ei tiedä niitä yksityiskohtaisia kohtia, aivan kuten jouduimme esittämään herra Wainwrightille kysymyksen siitä, miten hän soveltaa SWIFT-sopimusta. Emme ymmärrä, mitä taustaa vasten arvioida sitä. Olemme siis, emme pysty Euroopan parlamentin jäseninä tässä mm, todella toimimaan vastuuntuntoisesti. Joskus me olemme ikään kuin vain somistajia. Meidän pitää saada kuitenkin sellaiset järjestelmät, jotka mahdollistavat asiakirjojen saannin niin, että voimme arvioida myös tätä liittymistä edeltävää vaihetta. Sitten kolmas asia liittyy tähän laajuuteen. En ehkä tästä asiasta ole riittävän yksityiskohtaisia tietoja saanut, sillä minulle ei ole täysin selvää, mikä on arvioinnin laajuus ja e, ala. Tässä komission paperissa viitataan tietosuojaan ja minusta komission edustaja puhui perusoikeuksista – tätä. En ole tästä komission kirjallisesta huomiosta löytänyt, mutta en ehkä ole sitä tarpeeksi tarkoin lukenut. Nämä ovat avainkysymyksiä. Yksi ongelma, kun arvioidaan, tarkastellaan ja tutkitaan eh, valtioita, kun ne ovat EU-jäseniä tai Schengenin jäseniä, niin nämä ovat hyvin kapealaisia ja teknisiä arviointeja. Kuitenkin on suurta tarvetta arvioida jäsenvaltioita Eh, sisä- ja oikeusasioissa eh, suorittaa laadullisia arviointeja, esimerkiksi mm, julkisen vallan, poliisin tai lahjonnan asioissa, miten tietosuojasääntöjä noudatetaan, onko huolia vaikkapa siitä, että että pahoja rikollisia on alueella. Nämä kaikki vaikuttavat siihen, miten Schengenin säännöstöä sovelletaan todellisuudessa. Siksi ei voida suorittaa vain tällaista kapealaista teknistä arviointia. Tietenkin arvioinnillakin on rajansa, mutta tässä on hieman epäselvyyttä sen suhteen, mitä osatekijöitä huomioidaan. Sitten viimeinen kommenttini Olenhan britti edustaja, mutta en brittihallitusta täällä edusta. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on saatavillaan tiettyjä Schengenin järjestelyistä liittyvät tietoja, esimerkiksi Schengenin tietojärjestelmään. Tässä on siis niin tässä on yhdistynyt kuningaskunta tietyllä tapaa mukana tässä arviointimekanismissa, enkä voisi siksi ymmärrä, miten yhtyneen kuningaskunnan hallitus voitaisiin sulkea kokonaan pois tästä arviointimekanismista. Ja näinhän se on, jos ymmärsin oikein tämän. En ole tietenkään naivi. Ongelmahan on aina se, että on kyseessä se, että sanotaan, että nämä ei Schengenin, Schengenin ulkopuolelle jättäytyneet poimisivat vain rosinat pullasta. Ja minähän aina joudun välikäteen, kun olen britti eh, edustaja ja mm, olen mukana näissä Schengenin asioiden käsittelyssä. En, en halua siitä liikoja puhella, mutta kuitenkin minua kiinnostaisi tietää, miten voitte sanoa, että yhdistynyt kuningaskunta voi saada eh, poliisitietoja sissistä mm, Schengenin tietojärjestelmästä, mutta ei voi tietää, miten Schengenin säännöstä sovelletaan Schengenin jäsenvaltioissa. Olisiko tähän mitään valoa tunnelin päässä? Kiitos. Thank you. Mrs. Kiitoksia, Rova Stanoka. Yes, uh, thank you, Chairman, and I uh, also... Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijämme herra Kueljon siitä, että hän on johtanut koko asian käsittelyä vuodesta 2009 lähtien, kun Euroopan parlamentti teki hylkäämispäätöksen. Mielestäni oli oikein toimia näin ja nyt me näemme, että olemme enemmän mukana tässä prosessissa, mutta yhäkin tärkein kysymyksemme komission suuntaan liittyy siihen, onko tietosuoja ja perusoikeusvelvoitteet selvästi otettu mukaan tämän mekanismin mandaattiin. Tämä on meidän kantamme. Ja tietysti me täysin tuemme herra siinä, mikä liittyy eri, eriytettyihin lähestymistapoihin olemassa oleviin jäsenvaltioihin ja hakijavaltioihin. Koska tässä nyt on varjoesittelijä, muutoksia tapahtunut, niin minä olen hyvin myöhäisessä vaiheessa pystynyt lukemaan nämä Bulgarian romania raportit ja hyödynnän nyt mahdollisuutta kiittääkseni siitä, Eh, niitä, jotka mahdollistivat sen, että kaikki Liben jäsenet saavat lukea nämä asiakirjat. Sitten Ernst. Siis Ernst. <laughs> ja, um, Mr. Kajo, nehmen Sie auch von Niin, Kajo, meidänkin ryhmämme haluaisi onnitella teitä. Tämä oli hyvin selkeä esitelmä. Eli on hyvä, että asioista puhutaan niin oikeilla nimillä. Keskustelu romaneista Bulgariasta on nyt osoittanut, että meidän täytyy dokumenteissa hyvin selkeästi osoittaa, että mitään eroja ei tehdä eri jäsenvaltioiden välillä. Uusien välille, jotka vielä eivät ole mukana, ja niiden välille, jotka ovat jo mukana Schengen-alueella. Mielestäni on aika vaikeaa ja suoraan sanottuna – olen aika järkytynyt siitä, miten monet Bulgariassa ja Romaniassa miettivät, mitä tässä nyt oikein tehdään, millaista peliä täällä oikein pelataan. Saksan mediassa tästä asiasta ei enää tarvitse puhua. Tästä on päätetty neuvostossa, että nämä kaksi maata eivät nyt pääse mukaan Schengen-alueelle. Tästä on päätetty, ja tämä voin lukea lehdistä, ja meillä on nyt sellainen vaikutelma, että Euroopan parlamentti selkeästi on nyt hankalassa tilanteessa. Ja nyt nämä asiakirjat ovat saatavilla, mutta koko naiskeskustelu, joita Euroopan mediassa on nyt käyty, no niitä on sieltä voinut seurata asiaa, mutta ei kuitenkaan vaikuttaa tähän asiaan. Ja mielestäni tämä on aika hankala tilanne. Tämä on nyt todettu, ja on tärkeää, että parlamenttia ei ainoastaan tiedoteta, vaan että parlamentti pitää olla kunnolla mukana päätöksenteossa. Mutta näin ei tässä tapauksessa ole käynyt. Ja siksi haluaisin nyt vähän tarkemmin tietää, miten tämä parlamentin mukaanottaminen alusta pitää toteutetaan. Sitten arviointikysymys ja nämä yllätysvierailut ja ilmoitetut vierailut kuka tämän tekee, mitä sen jälkeen tapahtuu, jos saa kielteisiä arviointeja, tai miten tämmöinen kielteinen arvio tehdään. Eli on, jos on ongelmia, mitä tämä merkitsee näille maille, miten tämä tehtävä muotoillaan. Eli täytyy tarkkaan miettiä näitä asioita. Meillä pitäisi olla jonkinlainen perusidea Schengenistä. Me emme halua unohtaa näitä peruskysymyksiä. Sitten nämä tarkastuskäynnit, yllätysverot ja muut. No, miten sitten toteutetaan eri valtiossa, se on vähän epäselvää. No sitten Bulgarian ja Romanian kysymys. Olen lukenut jopa, että puheenjohtajavaltio Unkari on sanonut, että Romania voitaisiin ottaa osittain mukaan, ehkä vaikka pääkaupunki, mutta ei kuitenkaan kokonaan. Eli mielestäni Tähän kysymykseen tässä yhteydessä on saatava selkeä kanta. Tämä ei ole tärkeä ainoastaan parlamentille, vaan myöskin Romanian ja Bulgarian kansalaisille. Thank you. Madame Flotre. Rova Flotre. Te pyysitte varmaan puheenvuoroa, eikö näin? Rova Flotre. Ah, Versia. Anteeksi, pahoittelen. Je ne vois pas d'inconvénient. Euh. No, herra puheenjohtaja, ja en pane ollenkaan pahakseni, että sekoitatte minut äh, Helen Flotriin, vaikka me olekaan saman poliittisen perheen jäseniä. Minulla oli konkreettinen kysymys, jotta ymmärtäisin paremmin. Vaikuttaa siltä, että meillä on nyt tässä esillä romanien vapaan liikkuvuuden ongelma. Ja meillä on Unkari ja Romania erityisesti huomion keskipisteessä. Haluaisin tietää, miten komissio konkreettisesti tulee käsittelemään tätä asiaa, jotta ymmärtäisimme vähän paremmin, miten komissio ja me yhdessä voisimme soveltaa näitä sääntöjä, koska minusta tässä kaikki ei ole aivan täysin selvää. Ja sitä paitsi haluaisin vielä pyytää, tietoa siitä, koska Rova Redingin lupaama tiedonanto meille asiasta julkaistaan. Kiitos. Merci. Kiitoksia. No niin, nyt palaamme taas komission edustajan puheenvuoroon ja vielä loppusanoihin esittelijältä. Rova Moshammer, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. kysymys siitä, käytetäänkö kaksoistandardia tässä. Haluaisin kiinnittää huomiota ne siihen, että itse säädöstä ei ole se, jota tässä pitäisi eri tavalla panna täytäntöön. Molemmissa tapauksissa sitä täytyy, säännöstä täytyy soveltaa samalla tavalla. Tarkastusten seuraamukset ovat erilaisia. Nyky, ensimmäisessä osassa nykymandaattia raja palvonta, onko se poistettu vai ei. No nämä ovat suosituksia, joita jäsenvaltioiden täytyy välittömästi panna täytäntöön. Ja toinen osa mandaatista, kun on jo Schengen-alueella, tässä on tiettyjä seurantamekanismeja, jotka täytyy panna täytäntöön niin, että voidaan varmistaa se, että kaikki suositukset on täytetty. Ja sitten tämä Unkari Bulgaria kysymys Romanian osalta tämä varmaan menee neuvoston käsiteltäväksi pikemminkin. Frontexin rooli. Komissio ajattelee, että Frontex tekee riskianalyysin ja sitten vuosiohjelman äh, ja nämä ulkorajavierailut, ne toteutetaan tämän pohjalta, mutta Frontexin äh, toimijat eivät äh, toteuta näitä itse vierailuja. Komissio voi vain tarkkailijoina Frontexin edustajia ottaa mukaan, joten ei tällä pitäisi olla niin suuria lisäresurssivaikutuksia, joita tuotin esille tässä. Sitten sisärajoista ja kysymys, kysymys siitä, miksi tässä on ar- ajateltu, että mukana on vain asiantuntijoita komissiosta. No syynä tässä on se, että kun tässä on näitä liitännäistoimia ulkorajoilla, viisumit, poliisiyhteistyö ja niin edelleen. Nämä ovat näitä liitännäistoimia, jotka täytyy, joista täytyy pitää kiinni niin, että voidaan varmistaa se, että meillä on alue, jossa ei ole sisärajavalvontaa. Artikla 12. No nämä poliisitarkastukset, jotka sisärajoilla tehdään, me haluamme varmistaa, että niitä ei tehdä liikaa. Tässä mielessä emme näe, että tässä on mitään keskinäisen luottamuksen menetyksen pelkoa emme halua liikaa takaa asettaa jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kannattavaksi, joten tämän vuoksi tämä, tämän asian hoitaisi komissio virkamiehinen. Itse arvioinnissa ei ole kysymys pelkästään teknisestä arvioinnista, vaan myös laadullisesta. Tämä heijastuu artiklassa 32 komission ehdotuksessa, jossa todetaan, että ö, tässä analysoidaan määrällinen, laadullinen, operationaalinen, hallinnollinen aspekti koko lainsäädännön soveltamisen osalta niin teknisesti kuin laadullisestikin siis. Seuraavaksi perusoikeuksien kunnioitus. Kenties tämä on hieman piilossa täällä, mutta se on johdantaosan kappaleessa 11 mukana. Yhdistynyt kuningaskunta ja sitä, että ettei sitä ole arvioitu. No tämä on seuraamusta komission valitsemasta oikeusperustasta, mutta olen varma siitä, että lisää keskusteluja tästä aiheesta tullaan kyllä käymään. Toivottavasti olen nyt onnistunut vastaamaan kaikkiin minulle erityisesti suunnattuihin kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you, Madam Hoss. Kiitoksia teille. Ja nyt kuulemme sitten vielä esittelijämme, herra Kueljoa. Olkaa hyvä. Two final uh, words. Kiitos puheenjohtaja. Pari viimeistä kommenttia. Ymmärrän juridiset syyt, mutta mitä en ymmärrä, on se, miten järjestelmä voi toimia, jos meillä on eri standardit. Jos meillä on erilaiset standardit nyt jäsenvaltioille ja sitten ehdokasvaltioille, niin eri standardit voivat tarkoittaa, että ne ovat korkeampia tai matalampia standardeja. Jos ne ovat matalampia, niin me voimme hyväksyä hakijan Schengen-alueeseen, ja kun niistä tulee Schengenin valtio, toisessa arvioinnissa huomaammekin, että ne eivät täytä ehtoja, ja meidät on velvoitettu ryhtymään toimenpiteisiin, ei siinä ole mitään järkeä. Toisaalta jos standardit ovat korkeammat, se luo sitten epäreiluuden tuntemuksen hakijamaille, koska he oikeutetusti toteavat, että me olemme tiukempia, koska he eivät ole kerhon jäseniä. Ja sitten äh, Schengenin äh, kerholaisia kohdellaan pehmeämmin. Ei ole siis järkeä, että meillä on tällaiset, äh, kahtalaiset standardit. Tätä asiaa on käsiteltävä hyvin vakavasti. Ja parlamentin etuoikeus saada asiakirjoja, se on eri asia molemmissa e- eri, tilanne mole, eri asia molemmissa tilanteissa. Tähänkin on käytävä kiinni. Sitten vielä lopuksi, puheenjohtaja, tämä ei liity Schengenin arviointiin yleisesti, vaan useat kollegat viittasivat arviointiin raportteihin liittyen Romaniaan ja Bulgariaan. Tämä asia on käsiteltävä, siitä keskustellaan torstai-iltapäivänä, mutta haluan kertoa kollegoille, että me emme ole saaneet mitään virallisia asiakirjoja neuvostolta Romania ja Bulgaria koskien. Haluan toistaa, me emme ole saaneet mitään virallisia asiakirjoja. Mitään asiakirjoja neuvostolta ei ole tullut. Viime kokouksessa Tervehdin herra kapitaanin aloitetta, joka sai epävirallisesta lähteestä jonkinlaisia asiakirjoja, jotka hän jakoi kaikille jäsenille, mutta kerroin valiokunnalle, että nämä eivät ole virallisia asiakirjoja. Ne olivat luonnoksia, osa niistä oli muuttunut jo viime torstaihin mennessä. Cheval Schengen arviointikomiteassa, ja vaikka ne olisivatkin lopullisia asiakirjoja, niin ne, me emme saaneet niitä neuvostolta, me emme siksi voi olla varmoja niiden oikeudesta. Joku voi muuttaa kappaleen tai sivun tai päätelmän. Vain ne asiakirjat, joita tulee neuvostolta, on, ovat virallisia, ja niitä voidaan työstää. Ne asiakirjat, joita herra kapitaani eh, hyvässä hengessä meille jakoi, olivat luonnosasiakirjoja ja niitä on muutettu nyt jo. Niitä on muutettu Cheval komitean kokouksessa viime viikolla. Siksi älkää sekoittako näitä asioita nyt. Nämä asiakirjat, joita on jaettu, on tärkeää eh, saada käsitystä ajatuksista, mutta ne eivät ole niitä virallisia asiakirjoja. Parlamentti ei ole vielä virallista tästä asiasta saanut. Olen samaa mieltä varjoesittelijöiden kanssa jo viime viikolla, kuten tulemme keskustelemaan ensi torstaina, me emme voi ryhtyä tähän menettelyyn ennen kuin olemme saaneet yhtään virallisia asiakirjoja. The presentation by the... Kiitoksia herra Kuelio. Me olemme kuulleet komission esityksen. Olemme kuulleet myös esittelijämme herra Kuelio, joka hyvin vahvasti toi esille kiireellisen tarpeen noudattaa viittaa Euroopan parlamentin Libe-valiokunnan vahvasti tekemää vaatimusta neuvostolle siitä, että saisimme kaikki asiakirjat, joita tarvitaan, jotta voidaan tehdä päätös Schengenin laajentamisesta niin Romanian kuin Bulgariankin. Haluaisin pyytää äh, neuvostoa ja jos neuvoston puheenjohtaja on salissa, niin kenties hän voisi vastata tähän vahvaan vetomuksen pyyntöön, joka täällä esitettiin. Eikö? No, menemme sitten eteenpäin. No, mutta me odotamme yhä tyydyttävää vastausta puheenjohtajavaltiolta ja neuvostolta, koska tämä pyyntö on esitetty joka ikinen kerta, kun on käyty Schengenistä keskustelua. Ja tämä pyyntö on myös esitetty tänä päivänä. Selvä. Siirrymme seuraavan kohtaan esityslistallamme. Ja sehän on yhteiskeskustelu. Yhteiskeskustelu kohdista 6, 7, 8, 9, 10 ja 11, jos en erehdy. Ne kaikki liittyvät vuoden 2009 talousarvion vastuuvapauteen – EUn yleinen talousarvio, pääluokka 3, komissio. Ja tässä esittelijänä, niin kuin kaikissa näissä muissakin kohdissa, on kollegamme Simon Busutil. Ja eikä pelkästään luonnoksissa herra Busuttililta vastuuvapaudesta 2009 komission osalta. Liben toiminta-alalta, vaan myös viisi virastoa, jotka ovat Liben vastuulla. Kuulemme siis esittelijäämme, sitten komissiota ja muutama puheenvuoro voin antaa myös parlamentin jäsenille. Herra Pusutil, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, uh, for giving me the floor. I will... Kiitoksia. Yritän tehdä tämän mahdollisimman nopeasti, koska aika on tiukalla. Olen iloinen siitä, että kollegamme Veronique Mathieu, joka oli esittelijä vastuuvapauden osalta virastosta talousarvion valvontavaliokunnassa, on nyt tänään paikalla, koska häntä ehkä kiinnostaa se, mitä kohta teille kerron. Kollegat muistanevat, että meillä oli ensimmäinen keskustelu näistä kuudesta lausunnosta aikaisemmin tässä kuussa. Ja paikalla oli edustajia komissiosta, ja näistä viidestä virastosta, joiden vastuuvapaudesta nyt keskustellaan. No, nämä lausuntoni, jotka esittelen, pohjautuvat keskusteluihin, joita on käyty aikaisemmin tässä kuussa, erityisesti liittyen kysymyksiin, joita ne esittänyt virastolle ja komissiolle, ja tietysti myöskin vastauksiin, joita niiltä saimme. No, käydään nämä kuusi lausuntoa nopeasti läpi. Ensinnäkin komissio vastuuvapaus meidän osamme osalta, eli pääluokka kolme talousarviosta, eli kulut, jotka liittyvät tämän valiokunnan alaisuuteen. No, asunnossa pidän hyvänä sitä, että huomattavaa edistystä on tapahtunut täytäntöönpanossa sitoumusmäärärahojen osalta ja vapauteen, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta, mutta on ikävää, että peruutuksia maksujen osalta on hyvin paljon, 8,5 prosenttia, mutta hyvä on kuitenkin se, että täytäntöönpanoaste on korkea näiden neljän solidaarisuus- ja siirtolaisvirtojen hallintojen osalta. Mutta ikävää kyllä on se, että maksujen täytäntöönpano oli alempi, kun ajatellaan perusoikeus- ja oikeusohjelmia – ja turvallisuus- ja vapausohjelmien osalta. Mä haluaisin myöskin, että komissio julkistaisi väliraportin liittyen eli varastoihin ja ohjelmiin, jotka liittyvät valiokuntamme vastuualaan mahdollisimman nopeasti. Komissio oli tämän luvannut meille viime vuoden loppuun mennessä, mutta vieläkään meillä ei näitä ole. Ja tämä on tärkeää, että saamme tämän väliarvioiden, jos haluamme keskustella rahoitusnäkymistä myöhemmin tänä vuonna. Tämä siis komissiosta. Sitten Euroopan unionin perusoikeusvirasto. Ja ainoa asia, joka kannattaa nyt ottaa esille, on se, että ehdotan, sanon, että ikävää on se, tai oikeastaan se tapa, jolla suorat puitesopimukset on myönnetty perusoikeusvirastosta. Ja tästähän keskusteltiin aikaisemmin tässä kuussa. Ehdotan, että pyydämme selvityksiä säännöistä, jotka liittyvät sisäisiin tulovirtoihin kysymyksissä, joita esitettiin sen jälkeen, kuin osa yli ylijäämästä palautettiin käännöskeskuksesta. Sitten Eurojust. Ehdotan, että esitämme, että pahoittelemme sitä, että virastossa on edelleen huomattavasti vapaita virkoja, 24 prosenttia. Ja ikävä on se, että jotkut rekrytointisopimukset, joita on solmittu vuosittain, ovat edelleen voimassa. Ehdotan, että pyydämme, että Eurojust puuttuu tähän tilanteeseen välittömästi. Sitten Frontex. Panemme merkille että nämä perutukset ja siirrot vuonna 2009 olivat suuria, vaikkakin parannusta on tapahtunut jatkuvan valvonnan ansiosta. Ja Frontexahan nyt tarkastellaan ja sen vaikutuksia tämän viraston talousarvioon. Ja sitten lopuksi tärkein lausunto tästä valiokunnasta liittyy Euroopan poliisiakatemiaan. Ehdotan, että panemme merkille, että jotkut hankintamenettelyt olivat sananvastaisia palveluita ja tavaroita on hankittu ilman julkista kilpailumenettelyä – näin kävi jälleen vuonna 2009. Eli meidän on todettava, että koska varainhoitoasetussääntö ei toimitettu virastoon, eivätkä ne astuneet voimaan, ja näitä sopimuksia, joita on solmittu tiettyjen asiantuntijoiden ja neuvonantajien kanssa, olivat säännönvastaisia, joten meidän on todettava, että tietyissä tapauksissa mitään tutkimuksia ei koskaan tehty, esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa hankintamenettelyt eivät olleet säännönmukaisia ja joissa sopimukset olivat myöskin säännönvastaisia. Ja myöskin meidän tulisi todeta, että rekrytointisopimukset, joita tehtiin hyvin pitkään, ovat edelleen, nämä sopimukset ovat edelleen voimassa. Ja poliisakatemian pitäisi nyt puuttua näihin säännönvastaisuuksiin välittömästi. Myöskin pahoittelemme tapauksia, joissa määrävaroja on käytetty rahoittamaan yksityisiä menoja ja tietysti puheenjohtaja se ei missään tapauksessa ole hyväksyttävää. Ja meidän tulee todeta, että vaikka nyt on uusi hallintolautakunta poliisiakatemiassa, aikaisemmin on tehty virheitä, joista vieläkään ei ole saatu selvityksiä. Ja uusi hallintolautakunta on tehnyt parannuksia. Ja lopuksi puheenjohtaja poliisakatemian osalta valiokuntamme tulisi toimittaa lausunto talousarvion valvontavaliokuntaan, eli näiden huomattavien säännönvastaisuuksien ja virheiden osalta joita tapahtui Sepolin budjetissa vuonna 2009. Vastuuvapaus vuodelta 2009, sitä ei myönnetä. Eli tässä tämä alustus näistä kuudesta lausunnosta. Haluaisin kiittää kollegoita huomiosta ja erityisesti haluaisin kiittää sihteeristöä siitä, että se auttoi minua tässä työssä. Galers ilmeisesti on nyt tuominnut, tuomittu tukemaan tätä työtäni jatkuvasti, mutta hänen tukensa on ollut erittäin arvokasta. Ja nyt odottelen kommentteja valiokunnan jäseniltä ja komissiolta. Kiitokset teille, herra Busutil, tästä tehdystä työstä. Nyt me kuulemme komission edustajaa. Siellä, olkaa hyvä. Kyllä, kyllä. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Bonjour, euh, Stéphanie Carillon. Euh, Nimeni on Stefani Gariu. Olen oikeus- ja sisäasioiden pääosastolta komissiosta. Minulla ei ole paljon lisättävää tähän esitykseen. Se heijastelee niitä keskusteluja, joita on käyty. Mitä tulee komission osapuoleen, haluaisin kertoa, että komissio kiittää esittelijää yleisesti ottaen myönteisestä arvioinnista olemme samaa mieltä, että 2009 osoittaa varainhallinnan ja talousarvion täytäntöönpanon myönteistä kehitystä ja kommentit, joita on tehty, otetaan huomioon tulevien rahoitusnäkymien laadinnassa. Erityisesti otan huomioon tässä, kuinka tärkeää on soveltaa tätä jaettua vastuuta ja katsoa näiden ohjelmien ähm, soveltamista ja täytäntöönpanoa. Komissio myöskin haluaa vakuuttaa parlamentin siitä, että me äh, kyllä kiinnitämme tarkkaa huomiota näihin väliaika-arviointeihin ja haluamme ne saada teidän käsinne niin nopeasti kuin mahdollista. Mitä tulee virastoihin, komissio ei pysty antamaan tässä yksityiskohtia Haluaisimme todeta vain, että mitä tulee neljään näistä virastoista, EMCDD e ja Eurojust ja Frontex, olemme tyytyväisiä, että tilintarkastustuomioistuin on antanut tästä myönteisen arvioin ja että nämä ovat aivan säännönmukaisia. Tämä on tyydyttävää meidän kannaltamme. Komissio haluaisi kuitenkin esittää huolensa tästä ehdotuksesta, että Sepolille, poliisiakatemialle ei anneta vastuuvapautta vuodelle 2009. Komission mielestä kaikki toimenpiteet, joita on jo, äh, joihin on ryhdytty ja joita tullaan tekemään vielä, äh, niiden tavoitteena on saada kunnon hallinto, myös varanhallinto äh, aikaiseksi poliisiakatemian ja toivoisin, että tässä pystyttäisiin vähän osoittamaan ymmärrystä. ja Kiitokset komissiolle näistä huomioista. Ja sitten valiokunnan jäsenet. Herra Alvaro ensin. Thank you very much. Kiitoksia hyvin lyhykäisesti, koska seuraan tässä herra Busuttilin lausuntoja ryhmäni nimissä. Ei ole mitään sellaista kohtaa, josta olisimme eri mieltä. Haluaisin onnitella herra Busuttilin tehdystä työstä. Täytyy tietysti tarpeen mukaan katsoa, mahdollisia korjauksia ja Sepolin osalta olen samoilla linjoilla. Tässä on asioita, joita ei ole vielä selvennetty. Tämä on johtanut koko valiokunnassa neuvotteluihin samoin kuin budjettivaliokunnassa, jossa olen jäsen. Mielestäni tämä on hyvä esimerkki koko kollega vastuuvapauskeskustelusta keskustelussa totesi, että kun puhutaan talousarviosta 2012, niin sitten minä seuraan tätä pääluokkaa kolme ja katson ja yritän oppia siitä, mitä on opittu, mitä on korjattu, mikä on aiheuttanut ongelmia. Ja näin voimme hieman miettiä sitä, miten tilannetta voi korjata. No lyhyesti tässä tämä. Onnittelut Simonille ja varmasti me löydämme kyllä yhteisymmärryksen näissä asioissa. Rava Keller. Thank you. I also... Kiitoksia. Nekin olen yleisesti ottaen samaa mieltä siitä, mitä valmistelija on todennut lausunnoissa. Meillä on pieniä tarkistuksia näiden kielen, kielimuodon suhteen. Sepolissa olen samaa muuta, että me myönnä vastuuvapautta sille. Sitten yleinen asia, jota pitäisi pohtia, poliisiakatemian ja muidenkin virastojen osalta. Nyt puhutaan vastuvapaudesta vuoden 2009 osalta, eli nyt on vähän vaikeaa ottaa tähän vastuvapauteen mukaan asioita, jotka ehkä ovat parantuneet vuonna 2010, koska nythän tarkastellaan yhtä tiettyä vuotta. Eli meidän pitää keskittyä nyt tähän. Ja myöskin jos parannuksia on tapahtunut, jotka on mainittu viraston vastauksissa, siellä sanotaan, että tätä ja tätä on parannettu, mutta haluaisin kuitenkin nähdä tämän ensin niin, että tilintarkastustoimisto on tämän hyväksynyt ennen kuin se otetaan mukaan tähän lausuntoon faktana. On hyvä panna merkille tai nähdä tai arvostaa sitä, että virasto on nyt todennut, että se parantaa asioita, että parannuksia ollaan toteuttamassa, mutta meidän pitäisi odottaa, että tilintarkastustuomioistuin vahvistaa, että parannusta on tapahtunut ennen kuin muun todetaan, että nämä parannukset ovat hyviä, koska tällä hetkellä emme tästä tiedä. Ja siis tarkastelemme vuotta 2009. Eli tämä on yleinen asia, jota mielestäni meidän tulisi pohtia. Mathieu. Hello, Mathieu. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensimmäiseksi kiittää Simonia tästä hyvästä työstä, jota hän on tehnyt virastojen osalta ja hyvin lyhykästi, koska aika on vähän. Toteaisin vain, että minä olen täysin yhtä mieltä Simonin kantojen kanssa. Joka tapauksessa nämä johtopäätökset, joita hän nyt esittää, eli virastojen osalta. Olen niistä samaa mieltä. Poliisiakatemiasta sitten. Mm, aivan kuten täällä tietyt kollegat ovat jo sanoneetkin, me käsittelemme nyt vastuuvapautta vuodelle 2009. Ja tämä 2010 ei vaikuta siis vuoden 2009 yhteis- vastuuvapauteen. Ja olen täysin yhtä mieltä siitä, että mitä komissio sanoi, että uudet johtajat ovat tehneet paljon työtä viraston suunnan korjaamiseksi, mutta se on vuodelle 2010. Nyt me käsittelemme vuoden 2009 vastuuvapautta, joten olen täysin yhtä mieltä esittelijän kanssa tästä asiasta. Joka tapauksessa me olemme käyneet paljon keskusteluja tästä virastosta. Se, mitä vuonna 2009 tapahtui, se, ja mitä on saatu parannettua, niin se ei ole riittävästi vastuuvapauden myöntämiselle. Me olemme täällä nyt LIBE-valiokunnassa ja tämän vuoksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tässä on se viraston kanssa todellinen rakenneongelma. Yhtäältä olen sitä mieltä, Euroopan komissiolla ei ole johtokunnassa sitä roolia, mikä sillä pitäisi olla. Sillä ei ole äänioikeutta ja tämä on valtaisa ongelma. Olen myös sitä mieltä, että tässä on ollut todellinen ongelma hallintoneuvoston suhteen. Tässä puhuttiin juuri yksityismenoista veronmaksajien rahoilla. Viime vuosina on paljon puhuttu johtajan puutteista, johtaja ero, sitä hänen eroaan pyydettiin, mutta joka tapauksessa hallintoneuvostokaan ei ole ollut tehtäviensä tasolla, eivätkä tietyt jäsenetkään joka tapauksessa, jokaisessa tapauksessa ole olleet oikein tehtävänsä tasolla. Joten ehdotan, että joko, no, pitäisi todellakin tarttua tähän Sepolin rakenteeseen. Joko yhdistää Sepol Europoliin, tämä voisi olla yksi ratkaisu, tai toisaalta voitaisiin vahvistaa Sepolia, mutta minä en usko, että virasto selviää hengissä, vaikka tässä nyt nykyinen johtaja onkin ponnistellut kovasti asioiden korjaamiseksi. En usko, että tämä virasto nykytilassansa selviäisi. Meidän pitäisi nyt todella nyt tarttua tähän kysymyksiin. Neuvostonkin pitäisi pohtia tätä, koska ei ole mitenkään järkevää pitää kiinni tämän tyyppisestä rakenteesta. Busutil. Kiitos herra Busutil. Vielä loppukommentit teitä. Äh. Kiittäisin kaikkia kollegoita heidän ystävällistä sanoistaan ja kommenteistaan. Ja vielä viimeinen kommentti poliisiakatemiasta. Viime vuonna emme myöntäneet vastuuvapautta vuodelle 2008. Nyt talousarvion valvontavaliokunta on päättänyt vain muutaman päivä, muutama päivä sitten viime viikolla myöntää vasta vastuuvapaus 2008, kun sitä ei ollut aikaisemmin tehty. Vastuuvapaus 2008 poliisiakatemialle pitää vielä hyväksyttää täysistunnossa, mutta kollegat aivan oikein sanoivat, nyt emme puhu vuodesta 2010, emme vuodesta 2008, vaan 2009 vuodesta. Epäsäännönmukaisuuksia löytyi ja siitä syystä, kun keskitymme vain tähän yhteen vuoteen, ei ole epäilystäkään siitä, että meidän ei tule myöntää vastuuvapautta tällä saamme mahdollisuuden, hyvä puheenjohtaja, kuten Veronique Mathieu oikein sanoi, miettiä tarkemmin tämän viraston kokonaisuutta ja rakennetta ja pitäisikö se ehkä integroida johonkin muuhun virastoon, kuten Europolin. Kiitos herra Busutti. Teitte kyllä varmasti aivan selväksi nyt, että me haluamme lähettää vahvan viestin. Näen, että komission edustaja pyytää puheenvuoroa. Haluatteko vielä käyttää puheenvuoroa? Olkaa hyvä. Yksi sel- tekninen selvennys vain. Vastuuvapautta ei se oli 2008 vuoden pohjalta, vaan se on vain tilinpäätös, joka tehdään. Ja teknisesti se on eri asia. Eli vastuuvapautta ei koskaan anneta vuodelta 2008, mutta tilit on kuitenkin pakko päättää, jotta voidaan jatkaa toimintaa. Kiitos. Clear. Then. No niin, kiitos. Tämä tuli nyt selväksi. Muistuttaisin nyt kollegoille, että määräaika tarkistuksille on torstai, helmikuun kolmas päivä, kello 12 keskipäivällä, eli nyt keskipäivällä torstaina, tällä viikolla. Helmikuun 20. päivä sitten libevaliokunnassa äänestetään. No niin, tässäpä kaikki tältä erää tästä ja siirrymme seuraavan kohtaan esityslistallamme, eli kohta 12. Yhdistyneiden kansakuntien ampuma-asepöytäkirjan 10 artiklan täytöönpanoa ja ampuma-aseiden niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvat ja tuonti- ja kautta kuljetusmenettelyt. And ammunition. We're having here as rapporteur. Esittelijänä meillä tässä on lausunnonvalmistelija Rova Mathieu. Libe-valiokunta pyysi, että sovellettaisiin artikla 50 työjärjestyksestä INTA-valiokunnan kanssa, mutta pyyntö hylättiin. Joten kuulemme valmistelijaa Rouva Matjöötä, sitten komissiota ja sen jälkeen keskustelemme asiasta. Rova Intveld. No, Haluaisin tietää, kun kävin ulkona täältä, täällä piti olla suljetuin ovin sitten vielä kokous Pidetäänkö se vielä? Si- kyllä, kyllä se on viimeisenä tänään esityslistalla. Kuuden aikaa meidän pitäisi mennä tähän asiaan, jos voimme nyt edetä, niin silloin kyllä me voimme pitää tuosta aikataulussakin. Then Mrs. Mathieu, if you help us out. Rova Mathieu, johdattelisitteko meidät tässä lyhykäisesti? Olisimme iloisia, jos ette käytä tähän paljon aikaa. Ymmärsin viestin puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä asetusehdotus vastaa siihen välttämättömyyteen, että EUn on sovellettava YK ampuma-asepöytäkirjan artiklaa 10. Tämä on allekirjoitettu ja neuvoteltu vuonna 2002. Tässä artiklassa pyritään vahvistamaan ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientilupia, tuontia ja kauttakuljetusmenettelyjä. Tällä hetkellä kansalliset lainsäädännöt ovat erilaisia jäsenvaltioiden välillä. Siksi on välttämätöntä saada aikaan yhtenäiset säännöt, joiden puitteissa viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä jäsenvaltioissa. Tämä ei tapahdu kuitenkaan pienten ja keskisuurten yritysten haitaksi, joita markkinoilla on. Me emme lisää hallinnollista taakkaa, joka on usein liiallinen ja haittaa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Sen vuoksi meidän vastuumme Euroopan unionina on taata pk-yrityksille mm, reilun kilpailun mahdollisuudet myös kolmansissa maissa. Komission tekstissä pyritään noudattamaan näitä vaatimuksia, vaikka jotkut määritelmät ovatkin vanhentuneita. Riittää, kun viittaa eh, ampuma-aseeseen, jossa eh, esimerkiksi lyijy mainitaan, kun taas lyijyä ei enää useissa jäsenvaltioissa ympäristösyistä saa käyttää ammuksissa se voi aiheuttaa vakavia sairauksia joissain eläinlajeissa. Mitä tulee yksinkertaistettuihin vientimenettelyihin, nämä menettelyt, niitä pitäisi käyttää kaikkiin laillisten ampumaaseiden vientitapahtumiin. Tämä vienti on jo tullilainsäädännön alaisuudessa ja siihen ei pitäisi lisätä mitään hallinnollista taakkaa. Näiden vientilupien käsittelyaikojen ei pitäisi venyä, eivät, eikä, eivät saisi venyä yli 60 päivään, jotta liiallista eh, viivettä syntyisi. Tämän asetuksen voimaanastumisaika ei mielestäni ole realistinen. Haluaisin että tässä olisi pidempiä aikoja, kuten vastaava asetus räjähteiden valmistusaineista, joissa puhutaan 18 kuukauden ajasta. Mielestäni komissio voisi harkita tätä. Kiitos. Kiitokset Rova Mathieu tästä lausuntonne esittelystä. Seuraavaksi puheenvuoro menee komissiolle. Edus- komission edustaja, olkaa hyvä. Eh, la Commissione vorrebbe ringraziare innanzitutto il Parlamento. Kiitoksia. Komissio haluaisi kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on keskittynyt tähän asetusluonnokseen. Erityisesti olemme kiitollisia Mathieulle ja Jakolinolle, jotka ovat nyt paikalla. Hänhän on sekä tässä valiokunnassa että Inte-valiokunnassa. Ja komissio ei nyt käsitellä asioita, joita on käsitelty aikaisemmissa kokouksissa, kun puhuttiin tavoitteista, joita on tämän ehdotuksen taustalla, kuten esittelijä muistutti, yksi tärkeimpiä tavoitteita on ratifioida pöytäkirja, joka EU on vielä ratifioitava. Ja jos tämä asetus hyväksytään, meidän pitäisi ensin hyväksyä pöytäkirja. No aikaa nyt ei ole paljon, joten en mene yksityiskohtiin, mutta haluaisin kiinnittää huomionne tarpeeseen taata neljä täytäntöön pano sääntöä, jotka liittyvät pöytäkirjaan, mutta myöskin meidän on taattava johdonmukaisuus. Johdonmukaisuus on noudatettava kirjaimellisesti ja tämän pitää olla johdonmukaista muun lainsäädännön kanssa EU:ssa. Puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, myöskin haluaisin todeta, että komissio on halukas auttamaan parlamenttia ja myöskin neuvostoa tietysti sen työssään. Tätä nyt tehdään Justus Lipsiuksessa. Eli jos haluatte lisäselvityksiä, niin me olemme siellä. Ja viime kädessä haluamme tietysti, että tämä asetus hyväksytään mahdollisimman nopeasti. Now. Kiitokset komission edustajalle. Ja nyt me kuulemme neuvostoa. Majus Pratsi, neuvostosta, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Köszönöm én is a raportőrnek a... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä esityksestä Voin vain vahvistaa Unkarin puheenjohtajuuden nimissä sen, että me hyvin vakavasti suhtaudumme tähän asiaan. Investoimme paljon aikaa ja työtä tähän kokonaisuuteen. Me olemme jo käyttäneet kaksi kokousta neuvostossa tämän asian käsittelyyn ja olemme myös lisäkokouksia suunnitelleet ja toivomme, että tämä asia saadaan hoidettua. Jakolino. Kollega Jakolino varjoesittelijänä haluaisi kenties käyttää puheenvuoron, onko näin? Willing to make a point? Si, si se vuole intervenire, si. signora Jacolino. Si, non come shadow. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen esittelijä toisessa valiokunnassa, kansalaisen kaupan valiokunnassa, ja kuuntelin tarkkaavaisesti näitä neuvoston ehdotuksia – ja Matjön ehdotuksia ja myöskin kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti, mitä komissio ja neuvosto totesivat. Tässä kyseessä on kaupalliset menettelyt, jotka liittyvät myöskin turvallisuuskysymyksiin. Ja tietyt asiat on otettu huomioon Matjön mietinnössä ja ne on otettava huomioon siinä vaiheessa, kun valiokunnassa todettiin, että jotkut periaatteet, jotka on määritelty, on sovellettava kirjaimellisesti ja konkreettisesti. Uskon, että löydetään perusteluita, jotta voidaan tehdä tästä tasapainoinen mietintö. Ja tarkistuksia voidaan tässä valiokunnassa esittää kolmas päivä helmikuuta mennessä. Ja sitten toisessa valiokunnassa voidaan tehdä tarkistuksia neljäs helmikuuta asti. Pari kohtaa. Erityisesti kohdassa, joka liittyy näihin päiviin, kalenteripäiviin. Tämä on aihe, josta tietysti voidaan puhua, meidän täytyy myöskin puhua siitä, milloin tämä asetus astuu voimaan. Ensimmäinen komission ehdotushan oli neljä kuukautta ja Matjo nyt ehdottaa 18 kuukautta. Eli tässä nyt on asioita, joita täytyy vähän harkita tässä valiokunnassa nimenomaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset teille hyvä Jakoliino. Sitten jäsenet. Rova Ana Gomez. Presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegaamme Rova Veronique Mathieutä esityksestä. Mutta kun luin tämän lausunnon, niin kylläpä huolestuin. Siinä ei missään vaiheessa viitata johdonmukaisuuden tarpeeseen ajatellen säännöstöä, joka on nyt yhteinen kanta, ja tämähän hyväksyttiin Ranskan puheenjohtajuuskauden lopussa vuonna 2008. Ja tässä on kysymys säännöistä, joilla hallinnoidaan sotilasteknologian ja laitteiston vientisäännöistä. No, tässähän nyt voidaan sanoa, että tässä puhutaan tuliaseista siviilikäyttöön ja siinä toisessa asiassa kysymys on sotilasmateriaalista, mutta itse asiassa nämä aseet, ampuma-aseet, esimerkiksi metsästysaseet, ovat juuri niitä aseita, jotka Afrikan kantaisella mantereella ovat todellisia tuhoaseita. Nämä pienaseet. Usein näitä aseita viedään meidän maistamme kehitysmaihin, jossa nämä pikkulapset, joita eri rikollisjärjestöt ovat rekrytoineet, kantavat näitä aseita. Joten meidän parlamenttina täytyy vaatia neuvostolta ja komissiolta johdonmukaisuutta. Jos meillä on näinkin vaativa ase, asetus, joka liittyy sotilasmateriaalin ja aseiden vientiin, niin minun mielestäni ei kyllä pitäisi nyt antaa vapaata kulkua näille muille aseille. Parlamentti on paljon investoinut ö, työtä siihen, että tästä käytännön säännöstöstä tulee sitova väline oikeudellisesti sitova. omassa maassani, ja minä tiedän, että varmasti näin on muissakin Euroopan unionin maissa, Oo, poliisi ja sotilaat so, ja viranomaiset ovat tehneet paljon tutkimuksia ja sitten on annettu vihreää valoa aseiden viejille ja sitten monia näistä aseista, ampuma-aseista on viety eri viranomaisten luvalla, niin niiden on pitänyt olla siviilikäyttöön, mutta juuri niitä on Afrikassa sitten esimerkiksi käytetty ihmisten tappamiseen. Tässä tarvitaan nyt johdonmukaisuutta ja haluaisinkin pyytää eritoten komissiolta kertomaan näkemyksensä tähän ja pyytäisin, että valmistelijakin tarkastelisi tätä nimenomaista aspektia, koska kyllä nyt johdonmukaisuutta todellakin tässä erittäin herkässä asiassa tarvitaan. For the in Kiitoksia. Suljetuin ovin järjestettävän kokouksen osalta meillä on paljon vieraita, jotka odottavat tuolla jo päästäkseen saliin, joten todella pyytäisin, että puhuisitte nyt hyvin lyhykäisesti, niin että voimme hoitaa tämän ajoissa. Herra Ensiu. Kiitoksia. Olen ST-ryhmän varjoesittelijä ja haluaisin tehdä yhden täsmennyksen tähän asetukseen. Tässä ei ole kyse sotilasta, käyttöön tarkoitetuista aseista, vaan aseista, jotka on tarjottu metsästykseen tai harrastuksiin. Joten meidän täytyy selvittää tämä ja puhua tästä selkeästi, jotta tiedetään, mistä on kyse. Näitä aseita ei varmaankaan käytetä minkään joukkomurhiin, niin kuin äsken todettiin. No tämä nyt on minun mielipiteeni, mutta halusin se kuitenkin todeta. Tärkeää on, että on tasapaino sen välillä, että saadaan tämä laiton kauppaan loppumaan. Ja toisaalta pitää myöskin suojella aseteollisuutta, kun kyse on siviilikäyttöön tarkoitetuista aseista. En usko, että meillä on varaa nyt menettää työpaikkoja näin vaikeina aikoina – Sellaista en voisi suositella. Ja jos Euroopan, union, Euroopan unioni varmasti, jos se ei vie aseita, niin varmasti on monia muita maita, jotka mielellään veisivät näitä aseita. Ja siellä on sitten paljon vähemmän valvontaa kuin meillä, kun kyseisiä aseita viedään kolmansiin maihin. Keskustelen Matjon ja oman ryhmäni kanssa näistä erilaisista kannoista ja uskon, että löydämme jonkinlaisen konsensuksen. Kiitos. Kiitoksia vielä Rova Keller. Lyhykäisesti pyydän. Um, Kiitos. Tällaisia aseita usein käytetään koulusurmissa ja muissa. Niitä ei tulisi aliarvioida. aliarvioida. Mielestäni meidän pitäisi keskittyä kansalaisten suojaamiseen, ei teollisuuden alojen mielestäni meidän pitäisi et, varmistaa, että näitä vapaa-ajan aseita, e, niiden vientiä ei, helpotetta, vientiä ei helpotettaisi. Minulla on kysymys. Komissiolle on tyydyn myös kirjalliseen vastaukseen. Mitä tarkoitatte tässä aseiden kategorisoinnissa kategorialla muu. Haluaisin tietää, mitä se sieltä. Now, final comment from the rapporteur. Kenties loppukommentit esittelijältä Robo Mathieuilta. Tarvitseeko teidän esittää niitä? Se. Eikö tarvitse? No, no, no, Ei tarvitse, hyvä puheenjohtaja. No niin, kiitokset siitä. Let me announce that we... Ilmoittaisin nyt, että esittelistallamme iltapäivän kokoukselle oli vielä kohta 13, Siinä on kysymys luettelon laatimisesta ulkorajojen ylittämisen oikeuttavista matkustusasiakirjoista, joihin voidaan liittää viisumi ja luettelon vahvistamista varten luotavasta järjestelmästä. Esittelijänähän tässä on rouva Tanja Fajon. Kiitämme häntä ymmärryksestä ystävällisesti hänelle sopii se, että tämä siirretään käsiteltäväksi huomenna heti äänestysten jälkeen. Näin ollen me voimme yhä tänään hoitaa tämän viimeisen kohdan suljetuin ovin, kohta 14. Ja tässä aiheena ovat käydissä olevat neuvottelut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian välillä PNR-sopimuksen tekemiseksi. Käymme tässä keskustelua PNR-sopimusneuvotteluiden ensimmäisestä kierroksesta. Vieraamme herra Reinhard Priven kanssa. Hän kertoo meille Euroopan komission puolesta asiasta ja tämän jälkeen sitten käydään he, toivottavasti hedelmällistä keskustelua. Ja meidän täytyy myös kiittää ja pyytää tulkeiltamme kenties muutama ylimääräinen minuutti pyrimme parhaamme mukaan siihen, että ei tarvitsisi, mutta kiitämme teitä ja pyydän, että mahdollisimman lyhykäisesti puhuisitte,